Mes chers collègues, il est 20 heures. Hyvät kollegat, kello on 20. Pyytäisin teitä palaamaan paikoillenne. La séance est ouverte. Kokous alkaa. Pyydän antamaan anteeksi, mutta Ranskassa on, että on niin kuin kissa kurkussa, tai englanniksi äh, sama kurkussa, kun ääni on lä- lähes lähtemässä. Niin kuin minulla. Tämä on poikkeuksellinen kokous, jossa äänestämme tänään erittäin tärkeistä asioista. Haluaisin ensinnäkin varmistaa sen, että tämä esityslista, joka on ehdotettu, sopii teille. Kiitän. Sitten puheenjohtajan ilmoituksesta haluaisin palata ensimmäiseen talousarviotrilogiin, joka pidettiin 27. maaliskuuta torstaina mukana oli komission jäsen Ottinger, Maltan puheenjohtajan valtiota edusti valtiovarainministeri Eduard Sikluna. Sitten esiteltiin neuvoston suuntavivat, jotka siellä oli hyväksytty 21. helmikuuta, ja parlamentin valtuuskunta taas esitti omat suuntaviivansa, jotka hyväksyttiin täysistunnossa 15. maaliskuuta yhteinen julkilausuma, jossa käsitellään budjetti, tulevan budjettimenettelyn aikataulua. Se on myös hyväksytty ja se on teille myös välitetty. Sitten on jätetty tilannekatsausta tulevista tämänhetkisestä lisätalousarviosta samoin ra- taloudellisesta vaikutuksesta koskien EUn e-, e-, virastojen hankkeita, mutta ehkä yleis. Esittelemme haluaa täydentää hiukan tätä. President, thank you very much. Kiitos. Ihan nopeasti. Meillä oli siis neuvoston ja komission ja komission jäsen Oettingerin läsnä trilogia. Meillä oli mahdollisuus esitellä parlamentin prioriteetit ensi vuoden budjetissa niiden suuntaviivojen mukaan, jotka hyväksyttiin, kuten puheenjohtaja sanoi maaliskuun täysistunnossa. Me esittelimme meidän pääprioriteettimme yksi työpaikat ja toinen kansalaisten turvallisuus ja toistimme vetoomuksemme siitä, että tutkimus, innovaatio, infrastruktuuri, pk-yritykset, yrittäjyys, eh, työ, nuorisotyöttömyyden vähentäminen, että nämä, näitä kaikkia rahoitettaisiin tarpeeksi budjetissa. Me sanomme myös, että odotamme, että komissio myös auttaa maanviljelijöitä, mikäli heihin iskee jokiniksi. Ja turvallisuuden kohdalla me halusimme tai toistimme myös tämän puolustuspyrkimyksemme äh, ja sen, että meidän täytyy saada aikaa parempaa rajojen suojelua ja kansalaisten suojelua sen kautta. Komissio esittelee budjettiluonnoksensa toukokuun loppuun mennessä ja aikataulu, jonka me hyväksymme budjettimenettelyllä tänä vuonna, on nimenomaan se aikataulu, jota koordinaattorit ovat ehdottaneet, mikä merkitsee sitä, että äänestämme kannastamme budjetista lokakuun toisessa istunnossa. Ja sovittelukausi alkaa 31. lokakuuta ja päättyy 20. marraskuuta. Ja tärkeää jäsenille on tietää, että meillä on kaksi sovittelukokousta. Ensimmäinen 9. marraskuuta ja toinen on 17. marraskuuta. Tämä on perjantai välittömästi Strasbourgin viikon jälkeen Brysselissä joten jäsenten tulisi olla tietoisia siitä, että tämä tärkeä sovittelu on Strasbourgin viikon jälkeen välittömästi perjantaina. Ja tässäpä minun taholtani. Merci, monsieur le rapporteur général. Kiitoksia talousarvion yleisesittelijälle. Sitten äänestämme. Ja ennen kuin aletaan äänestää, Kokeilemme ensin Ants-laitteita, Laittakaa kortit, jotta testaamme laitteet. Le scrutin est ouvert. Ernst on auki. Non. Nyt on annettu äänet. Allt Äänestys du. Madame, vous n'avez pas de carte. Donc vous lèverez la main. No, teidän pitää sitten nostaa käsi ylös, koska teillä ei ole sitä korttia. Hyvä. Et je l'ajouterai. Lisään sitten teidän äänenne aina tähän tulokseen. Tänä iltana meidän pitää ajatella tässä muistaa Richard Ashworthia, joka teki kaikkensa päästäkseen paikalle, mutta hän joutui varkauden uhriksi. Ante, anteeksi, hän joutui lento, lentoongelmiin sumun takia eikä päässyt tänne vasta kuin myöhemmin illalla. Se, että lykättäisiin äänestys huomisaamuun, olisi kyllä huomattavasti monimutkaistanut täysistuntoäänestystä, joten nyt sitten esittelijän suostumuksella voimme äänestää sovittelun tulokset, joka saatiin aikaan 28. maaliskuuta torstaina. Ja nyt menot ovat 0,3 lisä, lisätty. Sitten Böge korvaa herra Asvotia ja äänestää hänen nimissään. Nyt sitten puhun, äänestämme tästä sopimuksesta, joka liittyy liitteeseen yksi, ja siellä on nämä muutokset. Kuka puoltaa tätä ehdotusta? Kiitoksia sitten vastaan hänet. Tyhjää. Ensimmäinen liite hyväksytty. Sitten liite kaksi puolesta vastaan tyhjää. Liite kaksi hyväksytty. sitten tarkistuksiin. Jotkut ovat jo näissä aikaisemmissa liitteissä mukana. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan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 Tarkistus 12 puolesta vastaan hylätty. 13 liittyvät alkuäänestyksiin. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvä koneäänestystarkistus. Tarkistus. Le 15 ayant été adopté. Raukesi tämä 17, koska 15 meni läpi. Ai ei, ei, ei, sanoi puheenjohtaja. 17 äänestään koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Tout le monde a voté. Onko ääntä annettu? Päättyy. Hyväksytty. 21.15. 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. Äänestämme 24. Äänestä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 27 24 hyväksyttiin tämä raukea, 27 siis raukea 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylättyy 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylättyy 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 31 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 32 kohtakolta äänestykset. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäs puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 seuraava 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 Tähän liittyy tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 38 puolesta. Ai se on mun rauennutkin. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 2012. 44 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta ensimmäinen osa vastaan. Tarkistamme tuloksen. Näytti kyllä hylätyltä. koneen saakaa. Päättyy. Hylätty. 14.22. Toinen osa puolesta vastaan. Ei ole selvää. Par conséquent, on va voter par... Äänestämme koneäänestyksenä. Se alkaa. Päättyy. Hylätty. 2.14. 56 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 57 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 58 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 60 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 64 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 täältä tekninen korjaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksy toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19.17.73 puolesta vastaan. Tyhjää. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 raukeaa. 75 ja 76. Äänestys kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hyväksytty. Tarkistamme kuitenkin 77. S päättyy. Hylätty. 78 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 79 puolesta. Vai haluatte tarkistaa sitten 78 uudestaan koneäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hylätty. 13, 18, 79 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 80 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta 84 qui est pour puolesta vastaan tyhjää. Et ei ole selvää. Tarkistamme koneäänestyksen 84. saakaa. Päättyy. Hyväksytty. 85 est pour. 85 pu... Mm, hetkinen, sanoo puheenjohtaja. 85 puolesta. Niin, hetkinen, anteeksi, 83 on hyväksytty, joten tämä aukeaa. 86 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta ra- se raukeaa. Tai sopii yhteen 88 puolesta. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 92 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty 93 puolesta vastaan hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan koska tämä on kun otankin kone äänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 23.10. Sitten Sata. 100, qui est pour la... Puolesta. Tarkistus 100 vastaan. Tyhjää, hylätty. 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty näyttää sitä, mutta tarkistamme tuloksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 50. Nostakaa kädet selvästi ylös. 101 on rauennut. Compatible avec 99, non, non. Sur le 101, qui est pour. 101 puolesta vastaan. Hyväksytty. 104. Kohta äänestys. Kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 kohta kohdata ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pardon. 111, oui. Oui, Pardonnez-moi. 111 mm, onkin hylätty. Sitten 112 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 5. Le... Kompromissi numero 5. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122. 122 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa. Tarkistetaan kyllä. Ensimmäinen osa 122. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 21.14. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 146. Ah. Pardonnez-moi. 123 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 125 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 126 puolesta vastaan, ty- hyväksytty. 129 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 131 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan, tyhjää ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistamme koneäänestyksenä. Scrutin clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27.9. 134, sitten 135 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Pardonnez-moi. 135 adopt. No ei hyväksytty kyllä. Sitten 136 ja 7 sama sisältö puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä nämä kaksi yhdessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26938. 938. se raukesikin. 139 raukeaa myös. 140 myös, 141 raukeaa, 142 puolesta vastaan, Tyhjä hylätty, 144 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistamme. 144. Äänestys päättyy. Todellakin hyväksytty. Mutta pyydän nostamaan kädet kunnolla. 145 puolesta. Hyvä se raukeakin. kuusi Kohta kohdalta kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kolmasosa puolesta vastaan, hyväksytty mielestäni 147 kohta kohdalta. Aiheuta tarkistaa tämän kolmannen osan nää äskeistä. Äänestys alkaa. Päättyy. 19.17 läpi. 147 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149.2 osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen, kun äänestyksenä se alkaa. Päättyy. Hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 155 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, ilmeisesti hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 156. 156 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan hyväksytty. 161 raukeaa. 162 raukeaa myös. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistamme kuitenkin. 100 73. Äänestys päättyy. Hyväksytty kyllä 20 10 selvästi. Sitten 174 puolesta vastaan. Tyhjää. Joten no, on parempi tarkistaa epäselvä. 174 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 24.10. 175 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 176 ja 7. Sama tarkoitus puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 178 raukeaa. 179 raukeaa. 180 myös, 181 raukeaa, 182 vedetty pois, 183 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 185 puolesta vastaan hyväksytty, 186 puolesta vastaan tyhjää, hylätty tehty 187 188 sama tarkoitusperä puolesta vastaan ilmeisesti hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 194 raukeaa, 195 raukeaa, 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty 198 puolesta vastaan hyväksytty 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta, anteeksi, on raukkia samoin 204. Sitten on kappaleisiin tarkoitus kaksi puolesta vastaan hyväksytty, kolme puolesta vastaan hyväksytty, neljä puolesta vastaan Neljä. Otan äänestys alkaa siitä. Päättyy. Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten koko mietintö muutettuna nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 34 tuloksella kaksi tyhjää ääntä. Félicitons notre... Onnittelemme esittelijä. Et les rapporteurs fictifs. Samoin varjoesittelijöitä. Sur le rapport de José Seuraavaksi José Manuel Fernandesin mietintö Euroopan unionin solidaarisuusrahasto ei tarkistuksia. Nimenhuuto äänestys ja äänestys alkaa. Eli Jose Manuel Fernandesin mietintö Euroopan unionin solidaarisuusrahaston ottaminen käyttöön Kyprokselle ja Portugalille. Hyväksytty 35 puolesta ja yksi vastaan. Felicitations. Onnittelut. Sitten yleisesittelijä Jens Geirin mietintö, lisätalousarvioesitys numero yksi. Yksi tekninen muutos on tehty siitä, että ei tarvitse äänestää. Nyt koko tekstistä äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 35 ääntä puolesta, yksi vastaan. Onnittelemme esittelijää. Viktor Negreskun mietintö Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Neljä tarkistusta, yksi, tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tarkistus kaksi puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja teksti kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 puolesta, 5 vastaan ja 1 tyhjä. Sitten sitten Siegfried Muresanin mietintö makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 6 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 22 ääntä vastaan. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 rauennut. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää. En näe kummalle puolelle vaakakuppi kallistuu. Täytyy siis tarkistaa, kun äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 16 vastaan. Sitten koko teksti näin muutettuna nimenhuuto äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 29 puolesta ja 6 vastaan. Onnittelemme esittelijää. Sitten Nirjadan mietintö paikallisyhteisöjen internetyhteyksien kehittämisestä. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan vaikuttaisi siltä, että se on hyväksytty. Tarkistus 42 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty 19 vastaan 15 puolesta. Tarkistus 8. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantoosan kappale, tarkistus 12 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13. Emme äänestä tästä vielä, koska jos kompromissi 7 menee läpi, niin se menee myös kompromissi 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus, kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tarkistetaan. koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hylätty 28 vastaan ja 8 puolesta. Tarkistus 2. Tarkistus 2 puolesta Nämä olivat kompromissitarkistuksessa viisi mukana, mutta koska kompromissi viisi hylättiin, niin sitten meidän täytyy äänestää tarkistuksista, jotka tuo kompromissi, kakkonen siis puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 28 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulisin, että hylätty, mutta tarkistetaan. Siis tarkistus 29. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty ihan selvästi. Tarkistus 3. Suullinen tarkistus mukana puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30-31 raukeavat. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Kompromissi 7 hyväksytty. Se kattaa myös tarkistuksen 13 josta emme vielä äsken äänestäneet, ja se kattaa myöskin tarkistukset 11.37. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 on katettu muutettu. Sitten koko teksti näin muutettuna nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 33 puolesta ja kaksi vastaan. Onnittelut esittelijälle. Talousarvio 2017, pääluokka 3. Esittelijä ehdottaa, että lykätään. Tässä on kyse siis siirtopyynnöistä. Koneäänestyksellä puolesta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt hyväksytty 29 puolesta kolme vastaan. Sitten muut pääluokat, ei siirtopyyntöä, ei myöskään pyyntöä rakennuksia koskevista mm, kiinteistöpolitiikasta. Ja nyt äänestys on päättynyt. Seuraava kokous 24-25. huhtikuuta. Ja näin ollen hyvät kollegat, voimme päättää kokouksen. Oikein hyvää illan jatkoa. Thank you.